aloitamme istunnon. Hyvät naiset herra herrat, eilinen pöytäkirja on löydettävissä. Ja jos ei ole mitään vastalausetta, se katsotaan hyväksytyksi. Sitten ensimmäinen kohta. Yhteiskeskustelu julkisista